arvoa ja naisten oikeuksia vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia. Annan puheenvuoron yhdelle kysymyksen tekijöistä. Rova Garcia Perez, olkaa hyvä. Viisi minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies. Jälleen kerran me puhumme tasa-arvosta Euroopan parlamentissa. Varmasti ne, jotka oli, ovat olleet keskusteluissa mukana. Niin hetkinen, ehkä voisitte myös istuutua, että kuulette, mitä tässä sanottavana, koska tasa-arvokin on tärkeä painopiste meidän työssämme, poliittisissa lupauksissamme. Naiset ovat 50 prosenttia väestöstä Euroopan unionissakin. Eikä politiikkaa voida harjoittaa vain meidän puolestamme, siksi me haluamme, että meitä kuunnellaan, että tiedetään, mikä on käsitys parlamentissa tässä meidän suullisessa kysymyksessämme komissiolle kaksi artikla seut ja perusoikeuskirja edellyttävät, että komissio toteuttaa tasa-arvopolitiikkaa. Kyse on periaatteesta ja perusarvosta. Eurooppa-hankkeessa. Voimassa oleva strategia päättyi viime vuonna. Viime vuoden kesäkuussa parlamentti otti jo kantaa keskustelussa aiheeseen. Eli mikä olisi sisältö jatkossa, mikä olisi suunta, jota komission pitäisi antaa uudelle tasa-arvostrategialle, tasa-arvolle naisten ja miesten kesken. Silloin järjestettiin julkinen Kuuleminen 90 prosenttia osallistuneista oli sitä mieltä, että on aivan välttämätöntä, perustavanlaatuista ja kiireellistä, että politiikka johtaisi myös lupauksiin toimielimissä, eli saataisiin uusi tasa-arvostrategia. Sitten viime vuoden kesäkuun, kun me otimme täällä enemmistöllä kantaa, komissio lupasi käynnistää työ nyt me odotamme komissiolta vastausta. Komission vastaus on ollut, että viime vuoden joulukuussa se hyväksyi työasiakirjan, jonka yksiköt olivat laatineet komissiossa. Olisi kiva tietää, mikä sen sisältö mahtaa olla. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tässä on nyt petetty komission antama lupaus poliittisesta asiakirjasta, Työasiakirja sisällä talousarviota, eikä sen myötä oikein voida nähdä, miten ruvetaan toteuttamaan toimenpiteitä. Työasiakirjaa ei voi arvioida. Ja jotta tässä politiikassa päästään eteenpäin, tarvitaan rahaa ja tarvitaan myös arviointimekanismeja. Siksi me peräänkuulutamme sitä, että hyväksytään tasa-arvostrategiaa myös kollegion voimin. Tähän pitää sitoutua koko kollegion. Siitä pitää keskustella komissiossa ja hyväksyä se siellä, koska sillä on nyt vastuu siitä, että tasa-arvopolitiikkaa harjoitetaan. Kyse on myös siitä, että torjumme naisiin kohdistuvasta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kyse on palkkakuilusta, työ- ja perheelämän yhdistämisestä. Me puhumme perustavanlaatuisista kysymyksistä Euroopan unionin politiikassa ja meillä on velvollisuus yhdessä jäsenvaltioiden kanssa toteuttaa sitä. Viime vuosina me olemme nimittäin nähneet, että kun on ollut kaikenlaista kriisiä päällä, Euroopan alueella, talouskriisiä, pakolaiskriisiä, sosiaalista kriisiä, niin loppujen lopuksi tässä eniten kärsivät naiset. Siksi, jos tässä nyt unohdetaan sukupuolen näkökulma kaikessa politiikassa, eikä ymmärretä, miten tämä on horisontaalista, niin tajuta, miten välttämätön kysymys se on, ja siksi me tätä olemme ajaneet takaa parlamentissa. Tästä syystä käytämme tätäkin keskustelua hyväksi, jotta voimme kysyä komissiolta, mistä syystä komissio ei ole julkisesti ja avoimesti hyväksynyt uutta tiedonantoa tasa-arvostrategian saamiseksi. Me haluamme tietää, mitä syitä tässä on taustalla, ettei tällaista asiakirjaa ole hyväksytty, miksei siitä ole käyty keskustelua komissiossa. Haluan nyt tietää, kuinka kauan pitää odottaa vielä, että komissio näin tekee, että keskustelisitte myös, miten eri politiikan lohkot voisivat tässä viedä tasa-arvoa eteenpäin eri komission jäsenten voimia. Niin me haluamme myös tietää, millä tavalla Euroopan unionin komissio aikoo puheenjohtajavaltion kanssa ja puheenjohtaja kolmikon kanssa tehdä yhteistyötä, että 2016 vuonna saataisiin vielä tasa-arvostrategia. Lopuksi totean, että tämä on ehdottoman välttämätöntä. Ja varsinkin tämä on sanottava rouva Jurovalle, joka on vastuussa näistä kysymyksistä, mutta korostan kuitenkin, ei tämä ole mitään politiikkaa, joka voidaan vain lokeroida johonkin. Tämä on horisontaalista politiikkaa ja tämä pitäisi olla Euroopan unionin kaiken politiikan pohjana. Kiitoksia esittelijä. Nyt seuraavaksi komissiosta komissaari Andriu Kaitis. E, Puhemies, suuret kiitokset Kiitokset tästä mahdollisuudesta vahvistaa komission aie ajaa sukupuolten tasa-arvoa toimikaudella. Komissio on julkaissut strategisen asiakirjansa tasa-arvon ajamiseksi vuoteen 2019 viime vuoden lopulla. Tarkoituksena on vastaisuuden toimissa parantaa sukupuolten tasa-arvoa strateginen toiminta on seurantaa ja jatkoa komission strategialle, joka ajoi naisten ja miesten välistä tasa-arvoa vuosina 2010-2015. Tämän strategian painopistealueet tuona aikakaudella voimassa olleet tavoitteet ovat edelleenkin voimassa ja arviointi, jonka olemme toteuttaneet on vahvistanut selvästi, että vaikka edistystä on saatu aikaan, tarvitaan vielä lisätoimia, jotta voidaan varmistaa tarvittavat muutokset. Sukupuolten tasa-arvo on tärkeä osa Junckerin komission asialista. Kuten tiedätte, tämä komissio on käynnistänyt myös paremman sääntelyn ohjelman ja kehittänyt keskittänyt ja kohdistanut toimintaansa ja komission kollegion jäsenenä voin vahvistaa teille, että uusi strateginen toimintamme on komission virallinen kanta, sillä on koko komission poliittinen tuki ja se on esitelty myös komission vuoden 2016 työohjelmassa. Komissio tekee käytännön työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kuten on todettu rakentavassa mielipiteen vaihdossa 14. joulukuuta naisten oikeuksien valiokunnassa. Meidän pitäisi keskittyä paikan päällä tapahtuviin muutoksiin. Tässä on kuvattu, miten voidaan keskittyä viiteen painopistealueeseen tämän komission toimikaudella voidaan lisätä naisten osuutta työmarkkinoilla ja taloudellista riippumattomuutta. Voidaan myös kaventaa palkkakuilua ja näin poistaa naisten köyhyyttä, edistää miesten ja naisten tasa-arvoa päätöksenteossa, torjua sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja tukea uhreja voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kaikkialla maailmassa. Tässä vahvistetaan myös se, että tasa-arvonäkemykset on otettava huomioon kaikissa Euroopan unionin toimissa. Tässä on yli 30 keskeistä tointa, jotka on pantava täytäntöön kaikilla hahmotetuilla viidellä painopistealueella tavoitteet ja myös aikajanat näille toimille ja komission osastojen velvollisuus on taata rahoitus. Näin on saatu aikaan strategista toimintaa ja perusta, jolta voidaan vastaisuudessa mitata edistystä säännöllisesti. Tämä strateginen toiminta rakentaa tavoitteille, joista on sovittu eu tasolla, mutta aivan erityisesti siinä puhutaan vuoden 2020 tavoitteesta, joka on 75 prosentin työllisyys sekä miehille että naisille. Tämä on konkreettinen komission väline ja muut tahot ovat tietysti tervetulleita tätä myös ajamaan. Komissio on ollut mukana myös neuvoston sosiaalisten asioiden työryhmässä, jossa viime kokouksessa käsiteltiin alustavasti neuvoston päätelmiä tasa-arvotoiminnasta. Alankomaat ilmaisi puheenjohtajamaana, että se pyrkii saamaan neuvoston päätelmät hyväksyttyä maaliskuun kokouksessa. Tasa-arvon strateginen asiakirja luo perustan toimille tulevina vuosina ja ennen kaikkea se kattaa ne keskeiset alueet, jotka Euroopan parlamentti määritteli kesäkuun 2015 päätöslauselmassa komission työohjelmassa vuodelle 2016-2019. Tämä kaikki on otettu myös huomioon. Suuret kiitokset. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia komissaari. Nyt vuorossa poliittisten ryhmien puhujat EPPstä. Constance Le Grip. Kiitos puhemies. olemme kokoontuneet tänä iltana Euroopan parlamentin täysistuntosalin Strasbourgin puhuaksemme jälleen kerran keskeisestä kysymyksestä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Nyt on kyse suullisesta kysymyksestä. Poliittiset ryhmät haluavat esittää sen Euroopan unionin komissiolle. Se nimenomaan osoitti syyttävää sormea komission suuntaan, kun komissio ei ole pystynyt julkaisemaan asiakirjaa, tiedonantoa strategian aikaansaamiseksi, vaan paremminkin antanut suuntaa ja luetellut mahdolliset toimet 2015-2019 ja julkaissut nimenomaan työasiakirjan. No totta puhuen henkilökohtaisesti ja kansanpuolueen nimissä samaa, miksi niitä kutsutaan semanttisesti tai mitä anekdootteja tässä kerrotaankin siitä, mikä sen ja sen asiakirjan asema on. Kyse on poliittisesta tahdosta, sitoutumisesta, miten innokkaasti osoitetaan, millä alalla pitää toimia ja miten yksilöidään myös eri keinot ja metodit. Jos ajatellaan metodologiaa, toiminta-aloja, joita Jurovan komission jäsen on työasiakirjassa esittänyt, vastaavat kyllä myös niitä painopisteitä ja huolia, joita on kansanpuolueellakin ryhmänä. Me haluamme pragmaattisen, tehokkaan, operatiivisen otteen, että tätä voidaan myös määrällisesti mitata, että meillä on arviointimenetelmiä korostaen nimenomaan sitä, että tämä toteutetaan kansallisessa lainsäädännössä ja toteutetaan ennen kaikkea voimassa olevaa lainsäädäntöä ilman, että mitään uusia säädösehdotuksia. Eli täytyy olla konkreettinen ja pragmaattinen. Pitää keskittyä ennen kaikkea siihen, mikä olisi hyödyllistä parlamentissa ja sen valiokunnassa, niin että voitaisiin painostaa jäsenvaltioita, jotta ne hoitaisivat oman työnsä. Eli kerran vielä, tästä on kyse poliittisesta tahdosta, jota meidän ryhmämme ajaa omassa päätösasemaehdotuksessa. Kiitos. Äh, Ah, Kiitoksia, edustaja. Nyt SD-ryhmästä edustaja Neuchel, kaksi ja puoli minuuttia. Hyvät kollegat, me olemme Euroopan kansan edustajia. Me, Euroopan parlamentti, me parlamentaarikkojen enemmistö vaadimme tänään uudelleen omaa oikeuttamme. Meillä on moraalinen oikeus siihen, että Euroopan tasa-arvostrategia etenee ja me vaadimme tätä oikeutta hyvin itsetietoisina. Meillä on nimittäin olemassa parlamentin enemmistön päätös ja parlamentti vaatii komissiolta strategiaa eh, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Me olemme saaneet yksimielisen tuen jäsenvaltioilta. Ne ovat rajoituksetta poikkeuksetta strategian takana ja meillä on EUn kansalaisten tuki. Kyselyissä kansalaiset ovat hyvin selvästi enemmistöllä tukeneet tasa-arvokysymyksiä jatkuvasti komissio Jurova, komission jäsen Jurova eh, pahoittelee ja vakuuttelee, että sisäinen työpaperi on sama asia kuin jonkinlainen työasiakirja tai todellinen suunnitelma. Ja Jurova tietää kyllä, että tämä ei vastaa todellisuutta. Paperi, jonka hän meille esittää, on heikompi. Se on haaleampi ja siksi siinä on myös heikennetty koko tasa-arvoasemaa. Olen käynyt tänään eh, henkilökohtaisen keskustelun parlamentin puhemiehen Martin Schulzin kanssa ja itse viitannut tähän epäkohtaan. Hän puhuu Junckerin kanssa lähiaikoina ja hän tulee pyytämään reilua suhtautumista parlamenttiin, koska sen parlamentti on ansainnut. Jos joku toimii naisten oikeuksia vastaan, hän heikentää Eurooppaa. Jos toimii tasa-arvoa vastaan, on seksistinen. Jos est estää strategian ei anna demokraattisten perusoikeuksien toteutua. Me haluamme strategian, me haluamme sen nyt. Minusta tästä aiheesta on sanottu jo kaikki. Nämä minulle vielä jäävät 30 sekuntia haluaisin käyttää siihen, että annan rouva Jurovan hiukan pohtia asiaa. Uh, Minulla on vielä puheaikaa. Ei, minulla on vielä kymmenen sekuntia puheaikaa. Ja sinä aikana Jurova voi hiukan pohtia asiaa ja toivon, että tekin komission jäsenenä pohditte ja toivon, että saamme sen strategian. Kiitoksia. E, e, Seuraavaksi arvoisa eh, Puhemies, hyvät kollegat. Vasemmisto haluaa edistää ideologisia sukupuoliteemoja, jotta lapsista tehdään seksuaalisia olentoja, edistää LGBT-ihmisten kysymysten eh, asemaa. Te olette johtaneet sellaiseen tilanteeseen, missä perinteiset perheet tuntevat, että heitä vastaan, heitä syrjitään, koska aina kuulemme, että he eivät ole tarpeeksi uudenaikaisia, moderneja, eivät tarpeeksi eurooppalaisia, ovat vanhentuneita ajatustavoiltaan. Erilaiset säännöt, jotka liittyvät syrjinnän vastaisiin toimiin, joita täällä parlamentissa hyväksytään, sitä on valtavasti, joten mitään uutta ei enää tarvita. Minun ryhmäni vastustaa päätöslauselmaa, joka tulee vasemmistosta. Me ehdotamme erilaista lähestymistapaa, joka on järkiperäisempi. Hyvät naiset ja herrat, nyt on aika palata juurille lähteä liikkeelle niistä arvoista, joille EU rakentuu. Ei pidä hävetä kristillistä perintöämme. Se on viisauden vahvuuden lähde. Kiitos. Kiitoksia. Angelika Milinar. Thank you very much, Mr. President. Kiitos kovasti puhemies. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää komission jäsen Jurovaa hänen ponnisteluistaan, jotta tasa-arvo toteutuisi unionissa. Hän on todella sitoutunut siihen, kuten olemme nähneet. Ajattelen esimerkiksi naisten asemaa yritysten johtokunnissa, sen asian eteenpäinviemistä neuvostossakin, niin että kaikin kennoin voidaan äitiysloma-aihekin herättää henkiin ja saada etenemissuunnitelmaa sitä niin, että perhe ja työelämä voidaan sovittaa yhteen. Mutta en voi peitellä pettymystäni, kun huomaan, että meillä onkin nyt käsissämme vain työasiakirja, eikä mitään kunnollista kattavaa strategiaa tasa-arvon hyväksi. En tässä moiti niitä toimenpiteitä, joita kirjassa on esitetty, mutta toki tuomitsen ryhmäni nimissä sen, että sitä vähätellään strategiaa, varsinkin kun se oli vastoin parlamentin kantaa sen jälkeen, kun hyväksymme Noichlen mietinnön suurella enemmistöllä, vastoin myös 22 jäsenvaltion käsityksiä. Sitä paitsi Parlamentin suosituksissa haluttiin vahvistaa entisestään strategia, joka hyväksyttiin 2010, ei vesittää sitä entisestään. Kun ajatellaan, että käsitykset ovat olleet tällaisia, ja ne on nyt esitetty komissiolle kokonaisuudessa, niin minä kysyn, eikö pitäisi ajatella, että kun epätasa-arvo iskee nyt puoleen väestöstä, niin onko tämä vain pelkkää virkavaltaisuutta? Lopuksi vielä Kohdita sanani joidenkin ryhmien käyttäytymiselle jälleen kerran ovat osoittaneet ihan kuten edellinen puhuja tässäkin osoitti, että eivät ota tässä arvoa vakavasti. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Niin, meillä oli Angelika Melinara seuraavaksi. GUNGL Group. Eh, GUNGL ryhmästä. Malin Björk. Thank you very much. Eh, Kiitoksia. Euroopan parlamentti tekee tärkeää ja järjestelmällistä työtä tasa-arvon lisäämiseksi ja meidän mietintömme tasa-arvostrategiasta on tästä hyvä esimerkki. Valitettavasti voimme havaita, että kokonaisuutena ja varsinkin komissiossa tasa-arvotyö on heikentynyt. Tämä on hyvin vakava asia, koska tasa-arvon puute on äh, naisten oikeuksiin äh, puuttumista ja demokraattinen ja yhteiskunnallinen ongelma. En lähde nyt käsittelemään tilastoja, mutta on uskomatonta, että elämme yhteiskunnassa maailmassa, jossa naisilla ei edes ole samaa pääsyä valtaan ja resursseihin kuin miehillä. Tämä pitää saada muuttumaan. Meillä on paljon työtä edessämme ja jotta pääsisimme todella vauhtiin, tarvitaan myös poliittisia visioita ja konkreettisia toimenpiteitä. Ja neuvostohan haluaa tasa-arvostrategian. Me parlamentissa haluamme tasa-arvostrategian. Se on poliittista johtajuutta. Ja se, mitä komissio nyt tekee, estää edistyksen, mitä tasa-arvostrategiassa on uskomaton mahdotonta. Se on tietynlaista patriarkaalista ylimielisyyttä. Ei, me emme halua takaisin satavuotista perinnettä, jossa naisia painostetaan ja alistetaan. Ei, on aika mennä eteenpäin, on aika komissiosta huolimatta edistää tasa-arvostrategiaa, on saadettava kumottua patriarkaalisuus, luotava feministisempää Eurooppaa. Sitä ihmiset ja naiset Euroopassa odottavat. Suuret kiitokset. Tak. Mm, mm, on behalf Greens. Kiitoksia seuraavaksi vihreistä. Edustaja Reintke. Dear Commissioner, dear colleagues. Hyvä komissaari, kollegat, naisten ja miesten tasa-arvo, se pitää varmistaa kaikilla aloilla. Se on erittäin selkeä viesti artiklasta 23 perusoikeuskirjasta. Se on selkeä tehtävä meille lainsäädäntäjien mukaan lukien komissioneuvosto ja Euroopan parlamentti. Miten saavutamme sellaisen yhteiskunnan, jossa suojellaan työssä käyviä nais, miehiä ja naisia, äitiä ja isejä? Miten saadaan sellainen yhteiskunta, jossa naisten ääni kuuluu huippupaikoilla myös talouden, talouselämässä ja miten lopetamme väkivallan naisia kohtaan EU:ssa. Tässä kaikessa tarvitsemme luottamusta, poliittista tahtoa, päättäväisyyttä, mutta strategiaa ennen kaikkea tarvitaan. Minut on var- valittu parlamentin tekemään monia asioita, se on ihan totta, mutta erityisesti haluan korvata, korjata lainsäädännön puutteita ja erityisesti korjata puutteita koskien tasa-arvokysymystä ja naisten ja tyttöjen oikeuksia. Historiallisesti EU on saanut aikaan tuloksia asiassa, mutta Tällä vaalikaudella voin kyllä sanoa, että tulokset ovat nyt aika heikkoja. Esimerkiksi äitiyslomadirektiivi, no, johtokuntadirektiivi, naisten johtokunnissa direktiivi, sitten moni huolestuttava kehityssuunta, jota näky, nähdään. Nyt pitää tarttua tilaisuuteen ja muuttaa tämä tendenssi suuntaus niin, että tästä vaalikaudesta vielä tulee menestyksekäs ajatellen naisten ja, oikeuksien, naisten ja tyttöjen oikeuksia, koska tätä asiaa ei ole vielä viety loppuun tälläkään vuosituhannella. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi EFTDstä edustaja ajuton. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Jälleen kerran huomaamme, kuinka paljon tekopyhyyttä ja valkeutta on suuria iskulauseita joilla on pelkästään ideologinen pohja, mutta ovat valovuosien päässä todellisuudesta, jossa naiset elävät ja mitä ongelmia meillä on arjessamme. Me haluamme oikeuksien tasa-arvoa, se on aina ollut vain muodollista, eikä oikein minkäänlaista sisällöllistä politiikkaa ole saatu sen tueksi. Meillä on päätöslauselmia, jotka ajavat kyllä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, ja niitä riittää, sanoja riittää, mutta onko näillä mitä virkaa ollut tähän asti? Naisten elämä on vain mennyt huonompaan suuntaan. Nyt on huomattu, että on selvää syrjintää, eriarvoisuutta, jonka tuomitsemme tietysti. Ja se liittyy myös moniin hankkeisiin. Se nähdään lehtien sivuilta, talousanalyyseistä ja niin edelleen. Me olemme sitä paitsi nähneet näinä kuukausina, että äitiys direktiivi, äitiyslomadirektiivi on myös mennyt pattitilanteeseen. Ja näemme myös naisten asema johtokunnissa ei ole parantunut. Naisia on yhä enemmän työttöminä, yhä köyhempinä ja yhä enemmän loukattuina. Nyt sanon, että jo riittää. Me tarvitsemme kohdennettuja toimia ja nyt eikä 15. päivä. Eh, grazie. Tanta, Kiitoksia, edustaja Ajuto. Seuraavaksi Anna Savoska, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen. Kun me puhumme miesten ja naisten tasa-arvosta, me puhumme välillisesti myös äitiydestä. Ja eri tahdosta palkkakehityksessä palkkaero ja eläkeero ovat osoituksia siitä, miten tekopyhä yhteiskuntamme on. Äitiys ja lasten hoitaminen ovat eh, sellaisia, joita emme pidä arvossa työnä. Naisia rankaistaan joko pienemmällä palkalla tai muuten emme tunnusta, miten tärkeää on, että naiset huolehtivat kotitalouksista ja yhteiskunnan hyvinvoinnista. Me puhumme paljon naisten oikeuksista, mutta emme anna heidän olla täysin osallisina taloudessa. Minusta komission ja parlamentin pitäisi puuttua asian perussyihin. Ensimmäinen näistä on määritelmäkysymys, koska sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Toisekseen pitäisi tunnustaa äitiyden yhteiskunnallinen arvo ja naisten perheissä tekemän hoitotyön arvo. Vasta sitten me voimme keskustella järkevällä tavalla politiikasta, jolla naiset saavat arvonsa yhteiskunnassa. Kiitän. Sitten pyydän seuraavaksi edustaja Maria Arena. <laughs> monsieur le président arvoisa puhemies hyvät kollegat arvoisa komissaari miksi tarvitaan tasa arvoa naisten ja miesten välillä? sehän on kuitenkin yksi perusperiaatteista eu ssa. eikö se ansaitsisi nyt enemmän siis enemmän sanon koska tähän mennessä näin on ollutkin. tarvittaisiin tiedonantoa komissiolta todellista toimintasuunnitelmaa johon liittyy budjettiarviointi jopa lainsäädäntötoimia jos tarvetta on ollaanko ehkä saavutettu tavoitteet. Jos näin on, niin pyydän anteeksi, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että vielä on naisten työllistymisessä ongelmia, vieläkin syrjitään heitä, vieläkin on väkivaltaa ja aivan ennen kaikkea seksistisiä stereotypioita, joten esitän kysymykseni uudestaan. Minkä takia ei siis tiedonantoa ole tullut? Kuitenkin nämä kaksi viime vuotta ovat sellaisia, että näitä tiedonantoja kyllä on tullut, ja mainitsen nyt niistä joistakin tiedonanto, moottorin äänitasosta tiedonanto,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 mm, lennokkien käytöstä, sitten kiinteähiteiset matkat ja niin edelleen. Mutta kun on kyse naisista, meillä sanotaankin, no ei, ei, ei, ei, ei, ei todellakaan tar- täytyy yhde, hallinnollisesti yksinkertaisia asioita, tarvitaan refittiä. Se on komission kanta tässä ja minä pahoittelen kuullessanne Luvero Grite, joka sanoi, että tässä on kyse semantiikasta, ei siitä ole kyse, vaan politiikasta, joka määrittelee prioriteetteja tällä hetkellä hetkellä Euroopan komissiolla komissio ei ole määritellyt naisten tasa-arvoisuutta prioriteettikysymyksenä. Kiitoksia, edustaja Areena. Seuraavaksi edustaja Gerke. Kiitokset puhemies. Sukupuolten tasa-arvon taustalla on artikla 8 EU-sopimuksessa ja siinä todetaan, että kaikessa toiminnassaan EU pyrkii poistamaan epätasa-arvoa ja edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa. Tämä lause ei ole minun tekemisiäni. Tämä on vastaus, jonka komissio on antanut parlamentaariseen kysymykseeni, kun pyysin selvittämään tasa-arvokysymystä EU-kontekstissa. ei ole enää kyse varsinaisesta tasa-arvosta. Se kärsii tällaisesta väärästä ja täysin vääristyneestä määritelmästä. Gender ei tarkoita mitään sukupuoliopetusta peruskoulussa, eikä se tarkoita abortteja tai pienten lasten tappamista. Gender ei tarkoita sitä, että tänään on mies, huomenna nainen ja ylihuomenna vielä jotain ihan muuta. Ei. Gender tarkoittaa yksin omaan miesten ja naisten tasa-arvoa. Piste, eikä mitään muuta. Ja menisin vielä pidemmälle, kun kerran puhutaan tasa-arvosta, niin pitää puhua tulevaisuuden suunnittelusta. Ja siinä kohtaa tasa-arvo näkyy näkyy siinä, miten vanhemmat ja lapsettomat saadaan tasa-arvoisiksi. Kiitoksia. Eh, eh, Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Louis Bush olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kerrankin olen samaa mieltä joidenkin kanssa. Ihan iloinen, että voidaan osoittaa, miten on epäonnistuttu tasa-arvopolitiikassa EU-ssa. Oikeastaan aikaan on saatu pelkästään työasiakirja. Aika hyödyllinen tosiaan, jos menee vessaan ilman vessapaperia. Mutta minäpä kysyn, mitä näillä lukuisilla strategioilla, rahoituksilla ja muilla oikeastaan on ollut virkaa? Mitä niillä on saavutettu? Saanko lisää valtaa kuin aikaisemmin? Minä sanon ei. Minä väittäisin, että asia on päinvastoin. Varmasti moni nainen Kölnissä, Ruotsissa ja muualla tuntevat ihan samoin. Mitä oikein käy, kun EU avasi miljoonille ovensa maista ja kulttuureista, joissa naista kohdellaan toisen luokan kansalaisena tai seksuaalivähemmistöjä kohdellaan heitäkin huonommin. Se, että peitellään tosiasioita Kölnin ja muiden tapahtujen ympärillä poliitikkojen voimin tai viranomaisten ja lehdistönkin voimin, osoittaa kaikki, että Euroopan poliitikot enemmän ovat huolissaan poliittisesta korrektiudesta kuin naisten turvallisuudesta ja oikeuksista. EU ihan selvästi haluaa kieltää sen, että tällaista väkivaltaa edes on olemassa. tämä ihmiskauppa sitten? Meidän maamme raportti on todennut, että vapaa liikkuvuus EU-ssa on hyväksikäytön kohteena ollut. Ihmiskauppiaat ja salakuljettajat ovat, käyttävät sitä. Europol sanoo, että vapaa liikkuvuus vaikeuttaa operaatioiden selvittämistä. Se on mitään suuremmoisiin ympäristörikollisille toimia rankaisematta. Nykyinen tasa-arvo strategia on ollut ja on oleva täydellinen epäonnistuminen. Vaikka maamme onkin EU-ssa, niin naiset, seksuaalivähemmistöt ja muut ovat turvattomampia. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jimenez Becerril Barrio. Presidente. Kiitoksia puhemies on sellainen sanonta, että joskus metsä ei näy puilta ja näitä ei tässä keskustelussa pitää tapahtua. Tässähän olennaista on oikeuksien yhtäläisyys naisten ja miesten välillä, erityisesti vuodesta vuonna 2015. Tärkeää on tavoite. Ei meillä ole varaa siihen, että tapa päästä tähän tavoitteeseen jarruttaa meitä. On voitu todeta, että edistyneemmät yhteiskunta ovat niitä, joissa naisten oikeudet ovat turvassa Mm, monet naiset ovat jopa uhranneet elämänsä aika, aikaisempina vuosikymmeninä, että me pystymme olla täällä istumassa edustamassa kansalaisia kirjoittamassa lakeja, joista uskomme olevan hyötyä oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle, mutta vieläkin on monia esteitä tasa-arvokysymyksissä, jotka pitää voittaa, esimerkiksi palkkatasa-arvo. Siksi miksi naisen pitää ansaita vähemmän kuin mies samasta työstä ja tietysti pitäisi puhua kaikkein suurimmasta epätasa-arvosta väkivallasta, joka kohdistuu, johtuu sukupuolesta. Paljon siitä puhutaan, mutta vähin, vähän, vähän tuloksia. Tarvitaan tarvittavaa lainsäädäntöä ja on komission velvollisuus valvoa, että kaikissa jäsenvaltioissa laki toteutuu. Ja tässä me tuemme tätä käytännönläheistä tavoitetta, joka komissaarilla on strategiassa. On erityisen tärkeää vähentää epätasa-arvoa sen pitää olla prioriteettikysymys meille. Ei naisille ole väliä, mikä strategia meillä on, vaan että toimitaan tehokkaasti, eikä missään tapauksessa siis pidä laskea tavoitteita eikä keinoja, joilla näihin pyritään pääsemään. Kiitoksia. Muchas gracias, señora diputada. Kiitoksia, edustaja. Eh, Agora, señora deputado. Sitten edustaja Rodriguez. Por favor Kiitos puhemies. Mitä tietoja meillä on tasa-arvosta, niin ne antavat aihetta suureen huoleen. Me tarvitsemme vaikuttavaa strategiaa syrjinnän torjumiseksi. Meillä käytössä olevat luvut osoittavat, että meidän on toimittava. Sen lisäksi on myös tietoja, joita meillä ei ole käytettävissämme Meillä ei ole siis riittävästi luotettavaa tietoa. Komission jäsen on itsekin tunnustanut tämän. Jos ajatellaan esimerkiksi naisten sukuelinten silpomista, eli me tarvitsemme selkeää suuntaa ja toimia sen mukaan, mitä työasiakirjassa, kuulemisasiakirjassakin on annettu ymmärtää. Mutta ei se kuitenkaan riittävästi vie asioita eteenpäin, kun se ei ole luonteeltaan riittävän institutionaalinen. Meidän täytyy viedä asioita eteenpäin, kuten me olemme peräänkuuluttaneet parlamentissa. Minä uskon, että ajatus strategisesta toiminnasta ja yhteisestä hyvästä ovat sellaisia, jotka loistavat poissaolollaan tässä kirjassa. Kyse on kuitenkin perusoikeuksista, jotka koskevat puolta väestöä. Heitä kohdellaan kuin toisen luokan kansalaisina. Tämä hailukka asiakirja komissiosta osoittaa kunnioituksen puutetta ylipäätään naisia kohtaan. Siksi minä vetoan komission jäsenen, että hän toimisi tässä. Eh, obrigado. Kiitokset. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Rovalle puoleksitoista minuutiksi. Eh, vážený pane komisaři, eh, chci vám... Kiitoksia, herra komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä ja haluaisin pyytää anteeksi komission jäsenen puolesta. Hän on äh, tietosuojan neuvotteluissa ja hän on kovin pahoillaan, ettei hän voi olla kuuntelemassa tätä keskustelua. Haluaisin kuitenkin arvostaa tätä asiakirjaa. Tämähän on hyvin käytännöllinen, eikä tässä ole minkäänlaista ideologista agendaa. Tärkeää on täytäntöönpano ja seuranta. Vaikutusten seuranta, se on minusta tärkeämpää kuin yhä uusien toimien lupaaminen. Pidän siitä, että komissio haluaa olla esimerkillinen ja osoittaa, että naisia on riittämin edustettuna johtotehtävissä. Tämä pitää tunnustaa. Arvostan myös sitä, että keskitytään konkreettisiin tavoitteisiin naiset ja vanhemmat, joilla on lapsia, joista he haluavat huolehtia, mutta samaan aikaan kehittää myös uraansa, pyritään ottamaan huomioon. Eli komissio haluaa tukea jäsenvaltioissa joustavuutta, erilaisia työmuotoja ja niiden yhdistämistä, jotta naisilla on paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla. On myös meidän tehtävämme, Euroopan parlamentin tehtävämme, että me panostamme siihen, mitä vielä puuttuu, eli niiden naisten mahdollisuuksiin, jotka haluavat huolehtia lapsistaan, koska se on heille tärkeää. He haluavat hoitaa perhettään ja lapsiaan. Kaikkein useimmin syrjitty ryhmä ovat naiset, jotka haluavat huolehtia lapsistaan ja tällä tavalla investoivat Euroopan tulevaisuuteen, eivät pelkästään omaan eläketilinsä. De acum doamna domnule președinte elaborarea strategiei privind egalitatea între. puhemies strategia tasa arvosta naisten ja miesten välillä kaksituhatta viisitoista jälkeen on kiireellinen kysymys ja myös huolenaihe. Näin ollen olen sitä mieltä, että on olennaisen tärkeää, että parannetaan ja lisätään ihmisten käsitystä ja ymmärrystä koskien oikeuksia, tasa-arvokysymyksiä ja pitäisi päästä kulttuurisesta stereotypiosta eroon. Toisaalta pitää lisätä ja parantaa toimivaltuuksia ja taitoja, kykyjä henkilökunta, joka tekee työtä paikallisessa keskushallinnossa tai sosiaalitehtävissä, samoin yhteiskunnallisissa tehtävissä, tiedotusvälineissä, jotta voitaisiin hyödyntää naisten potentiaali. Tämän takia täytyy edistää naisten yrittäjyyttä ja naisten itsenäistä toimintaa yleensäkin. Muutenkin Euroopassa Naiset siis ansaitsevat selvästi vähemmän kuin miehet. Nämä asiat vaikuttavat merkittävällä tavalla myös siihen, mitä naiset sitten myöhemmin saavat eläkkeenä. Tällä on myös vaikutuksia maahan, äh, Ko- Komission pitää jatkossa saada aikaan oikea strategia myös naiset, jotka tekevät työtä maataloudessa. Tarvitaan poliittista tahtoa ja käytännön läheisyyttä komission toimissa. Kiitos. Kiitoksia. Mariana Peter vuorossa. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Uskoisin, että me olemme nyt siinä tilanteessa, että voimme kysyä itseltämme seuraavaa. Onko tasa-arvo meidän mielestämme tärkeää? Me uskomme, että siihen voidaan puuttua luomalla puitteita, strategioita, ohjelmia. Niitähän voidaan tehdä vaikka joka päivä, mutta jos me todella kannamme huolta siitä, että pyrimme pääsemään eroon epätasarvoista naisten ja miesten kesken, täytyy miettiä mitä ehdotuksia konkreettisemmin, miten arvioida välineitä, jotta voidaan edistää naisten kouluttautumista, miettiä työaikoja, miten torjua naisen kohdistuvaa väkivaltaa. Kaikessa naisten on oltava etusijalla. En uskoa, että strategian puute tai komission työasiakirja olisi tässä kaikkein tärkeintä. Olen iloinen kuitenkin, että komissio on pyrkinyt luomaan jotain mahdollisuuksia perhe- ja työelämän yhdistämiselle. Se on naisilla ollut yksi tärkeimpiä esteitä uran luomisessa silloin, kun haluat myös kantaa huolta perheestään. Äitiys lomaa koskeva direktiivi puolestaan jäi puolitiehen. Me jatkuvasti vain luomme uusia strategioita konkreettisten toimien sijaan. Meidän täytyy miettiä, mikä on tärkeysjärjestys, käydä läpi lainsäädäntöä ja sitten miettiä uutta lainsäädäntöä. Eh, fala. Eh, dabar ponia Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Blinke, Vitsiute. Minkä? Äh, Ponja komissaari, miela jūs čia äh, matyti. Puhemies, olen tyytyväinen nähdessäni teidät täällä, komissaari. Toisaalta haluan myös sanoa, että jaan kollegojen pettymyksen se seikka, että Komissio ei ole esittänyt mitään strategiaa, vaan tällaisen työohjelman. Me sanoimme tämän joulukuussa komissaari Jourovaalle, kun hän tuli valiokuntaamme esittämään tätä asiakirjaa. Tietenkin voi tukea strategisia tavoitteita, ne ovat varsin ihaltavia, mutta konkreettiset toimet ja keinot, joita tässä esitetään, eivät juurikaan mahdollista sitä, että tavoitteisiin myös päästäisiin. Haluaisin, että komissio miettii seuraavaa mahdollisuutta. Tasa-arvoinstituutissa pitäisi luoda nopeasti tällainen seurantakeskus ja seurataan tasa-arvokysymystä. Se on äärimmäisen tärkeä kysymys. Tarvitaan eurooppalainen <laughs> koordinaattori, joka valvoo esimerkiksi väkival... naisiin koostuvaa väkivaltaa. Haluaisin kysyä, mitä komissio on päättänyt meidän julkisen julkilausumamme suhteen. Si- tämä viittaan eurooppalaiseen vuoteen, jonka aikana käsiteltäisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Yli 400 parlamentin on tämän allekirjoittanut, mutta toistaiseksi komissio ei ole tehnyt vielä mitään päätöstä tällaisesta teemavuodesta jonka aikana taisteltaisiin naisiin kohdistuvan väkivaltaa vastaan. Täytyy sanoa vielä, että direktiivi vuodelta 2006 koskien yhtäläisiä mahdollisuuksia työmarkkinoilla, sitä ei ole myöskään tarkistettu. On maita, joissa tämä direktiivi ei toimi. Yhteistyö komission ja parlamentin välillä on aivan erityisen tärkeä kysymys, ja tässä tapauksessa komission täytyy tunnustaa, että se on erehtynyt. Se ei ole toiminut älykkäästi, mutta vielä on kuitenkin mahdollisuus, mahdollisuus tilannetta parantaa. Kiitoksia. Edustaja Matera. No, Mezzo, e, prego. Kiitos puhemies minä olen naisten oikeuksien valiokunnan jäsen ollut jo seitsemän vuotta. Seitsemän vuotta olen ponnekkaasti tukenut komission esittämiä strategioita liittyen tasa-arvoon naisten ja miesten kesken. Tänä vuonna komissio on laatinut työasiakirjan, jossa esitellään painopisteet. Vasemmisto on kritisoinut aika kiivaasti komission menetelmää todennut, että ei oikein ole mitään oikeudellista pohjaa asiakirjalla. En ole samaa mieltä lähestymistavasta kahdesta eri syystä. Ensinnäkin olen pragmaattinen nainen. Minä haluan, että saadaan tuloksia, konkreettisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Toiseksi, jos on vielä toinen strategia, jossa luvataan uutta lainsäädäntöä tasa-arvoasioissa, kun meillä on jo direktiivejä, joita ei vieläkään ole täytäntöpantu jäsenvaltioissa, niin ei siinä ole mitään järkeä. Tällainen komission jäsenen esittämä työasiakirja sisältää paljon myönteistä. Esimerkiksi se, että halutaan vahvistaa luovuutta ja innovointia, antaa kannustimia naisyrittäjillä, koulutusta viedä eteenpäin kaikilla tasoilla – siellä on myös taulukko, ajatus siitä, miten voitaisiin saattaa yhteen perhe- ja työelämää. Näin antaisi myös taloudellista rohkaisua naisille olla työmarkkinoilla aktiivisia. Eli kaiken kaikkiaan sen sijaan, että tyydytään tähän, että riidellään työasiakirjan tai asiakirjan asemasta, pitäisi antaa naisille merkittävämpi asema Euroopassa. Kiitos puhemies. Grazie tanto, Kiitoksia edustaja Matera. Seuraavaksi Anna Head. I december 2015 offentliggjorde kommissionen Joulukuussa 2015 komissio ilmoitti, että se aikoo antaa oikeudellisen statuksen sisäiselle työasiakirjalle julkisen asiakirjan sijaan. Ja tässä on kyse toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi 2016-2019. Ne, jotka äänestivät tasa-arvon hyväksi vuoden 2015 jälkeen eivät ole pelkästään pettyneitä, vaan myös yllättyneitä siitä, että komissio ottaa tällaisen oman sisäisen työasiakirjan vastaamaan virallista strategiaa. Tämähän on ihan kuin petos. Ja minä vaadin komissiolta vastausta, miksi tämä ei onnistu, mikä aikaisemmilta komissiolta onnistui saada aikaan julkilausuma tasa-arvostrategiasta. Jos komissio haluaa, että EU on johtava toimija esimerkiksi Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteissa, kannustan kyllä komissiota hyvin nopeasti toimimaan. Aikaa on vielä riittämiin. seuraavana puheenvuoro on herra puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. On niin, että naisten asema työmarkkinoilla on parantunut, mutta koulutusmahdollisuudet eivät ole parantuneet ja palkat ovat matalammat kuin miehillä. Ja palkat, joita tällä hetkellä saa, vaikuttavat sitten tuleviin eläkkeisiin. Eläkkeissä on myös suuria eroja. On hyvin tärkeää, että ensinnäkin luomme säännöt, joiden kautta toimia, mutta toisaalta on myös muutettava kuvaamme, joka meillä on naisista työmarkkinoilla. Strategia on mennyt oikeaan suuntaan, siitä on pidettävä kiinni ja siksi kysynkin, mitä on suunnitteilla, jotta naisten koulutusta voidaan edistää ja miten voidaan onnistua siinä, että perheen perustamisesta ei ole haittaa naisille palkkojen ja eläkkeiden osalta. Tämä on hyvin tärkeää, koska väestön kehitys, ei ole menossa kovinkaan myönteiseen suuntaan Euroopassa. Lapsia syntyy aina vain vähemmän. Ja siksi jäsenvaltioiden tulisi edistää ja kannustaa perheen perustamiseen. Ja tässä tärkeä keino olisi joustava työaika, näin naiset eivät kokisi joutumaan valitsemaan perheen ja työn välillä. Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron uh, Wardille. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Uh, I'd like to thank, uh, my... Haluaisin kiittää kollegoitani erinomaisesta työstä, jonka myötä on haluttu taivutella komissiota tekemään oikein. Tässä on kyse kunnianhimoisesta tiedonannosta. Sitä siis tarvitaan mitä pikimiten. Me tarvitsemme sellaisen suunnitelman, joka on holistinen, kokonaisvaltainen ja rohkea, joka ottaa huomioon koko tasa-arvon kirjon. Se tarkoittaa sitä, että tasa-arvo valtavirtaistetaan kaikkiin EU-politiikkoihin. Viime viikkoina olen muun muassa tehnyt työtä köyhyydenvastaisten politiikkojen parissa. Ja totuus on se, että me emme koskaan tule saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä köyhyydenvastaisia tavoitteita, eli me saa aikaan todellista sukupuolten tasa-arvoa. Tiukkuuspolitiikka ja kriisi on vaikuttanut naisiin kohtuuttomasti naimattomat naiset joutuvat prekaarin tilanteeseen, joutuvat taistelemaan voidakseen lämmittää kotejaan ja saadakseen ruokaa pöydälle. Me tarvitsemme johdonmukaista komissiolta. Me tarvitsemme yhden kunnianhimoisen strategian, jossa otetaan huomioon sukupuoli, sukupuoliaspektit kaikilla alueilla. Tarvitaan enemmän sukupuoli- ja orientoitunutta eurooppalaista ohjauskauttakin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Jäsenet ovat olleet kovin kurinalaisia puheenvuoroissaan. Haluan kiittää heitä tästä. Seuraavaksi mm, Bozar, olkaa hyvä. Kustvo je pokazalo da čak i kada imamo strategiju o ravno... Niin, kiitos rouva puhemies. Kokemus on osoittanut, että, että silloinkin kun meillä on sukupuolten tasa-arvostrategia, voimassa. EU ei kuitenkaan juuri edisty sen toteuttamisessa. Erityisen huolestuttavaa on se, että tällä haavaa meillä ei edes ole sellaista strategiaa sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ajatelkaa vaikka äh, naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen strategia kyllä olemassa on. 90 prosenttia kansalaisista me uskoisivat, uskovat tällaisen strategian tarpeellisuuteen ja äh, komissio kutsuu sitä nyt vain työasiakirjaksi, mikä on vähän iskuvasten naisten kasvoja. Suuria äh, muutoksia jäsenmaissa on meneillään Kroatiassa eh, tapetilla on eh, tällä, tällä eh, keinohedelmöitys esimerkiksi ja sama sukupuolta olevien parisuhde ja olosuhteet, joissa nainen saa abortin. Eli EUn pitäisi tietenkin olla etujoukoissa, mitä, mitä tulee juuri tällaisen tasa-arvoisen kohtelun ajamisessa. Sen vuoksi on nimenomaan olennaista tärkeää, että komissio tämän strategian välittömästi hyväksyy parlamentin viitoittamin osviitoin niin että 2016 tietenkin joihinkin joitakin asioita pidetään itsestään selvinä, mutta sukupuolten tasa-arvossa on kuitenkin tendenssinä aina laahata askel jäljessä. Se pitäisi olla arkea eikä mikään puheenaihe enää. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Regner puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission jäsen. Kun matkustan Itävallassa, minulta kysytään, mitä saan EU-sta? No sitten pääsenkin vauhtiin. EU on saanut aikaa naisten elämässä todella paljon viime vuosina ja naisten elämä on parantunut huomattavasti. Direktiivejä ja asetuksia, mahtavaa. Mutta nyt kuitenkin ollaan pysähtymässä, ja varsinkin komissio on pysähtymässä näissä toimissa. Tiedän, että jäsenvaltiot puhuvat usein toisensuusperiaatteesta ja painavat jarrua. Kyllä tämän tiedostan, mutta komissio ei saa olla näin ponneton. Naisia lyödään, heitä häiritään seksuaalisesti, heillä on erilaisia terveysongelmia kuin miehillä ja johtotehtävissä ei ole juuri edelleenkään naisia. Naiset ovat useammin työttöminä, he tekevät osa-aikatyötä, he eivät ole yhtä medialukutaitoisia kuin miehet, eli työtä riittää, kuten näette. Ja se, mitä komissio on tähän asti ehdottanut, niin sanoisin, että se on vain pieni, pikkuruinen strategia ei mitään sellaista, millä todella saataisiin aikaan konkreettisia muutoksia. Tarvitsemme todellisen sukupuolten tasa-arvon strategian. Kiitoksia. Viimeinen puhuja jäsenten luettelossa on Simon, puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. Um, just... Kiitoksia puhemies. Viittaan siihen, mitä äh, Regner sanoi hän sanoi, että ihmiset usein kyselevät, mitä EU tekee heidän puolestaan. Kun minä, minä menen kotipuoleen ja kerron, että meillä keskusteltiin komission strategiasta, niin usein suorastaan näkee heti naamasta, että he eivät ole kauhean vakuuttuneita siitä, että tämä strategia saisi aikaan jotain muutosta heidän elämässään. Kun mennään kotipuoleen ja sanotaan, että komissiolla ei ole strategiaa, niin tuskin kannattaa syyttää näitä ihmisiä, jos he näyttävät hiukan skeptisiltä. Tämä on äh, häpeäli, tämä on sääli, koska äh, ne naiset, joita minä edustan, tarvitsevat kyllä apua täältä, koska eivät nämä naiset sitä omalta hallitukseltaan saa. Minun alueeni palkkakuilu on lisääntynyt 5500 puntaan vuodessa. Toorihallitus ei tee mitään asian eteen. Ja veropäätökset ovat vaikuttaneet naisiin kolmekertaisesti verrattuna miehiin. Toorit eivät tee mitään. Nyt nämä naiset suuntavat katseensa meihin. Ja tämä strategiamattomuus, joka on heikko, kun puhutaan vaikkapa perheväkivallasta tai palkasta, niin se ei kerta kaikkiaan riitä. Joten minun on sanottava komissaarille, että olkaa mies. Mr. Simon, there is a blue card. Teille on sininen kortti Gergeriltä. Haluatteko hyväksyä sen? Ette? No. Ettekö hyväksy? Ette. Arvon jäsenet, näin saimme tämän puheenvuorolistan päätökseen. valitettavasti. Valitettavasti en voi nyt antaa sinisen kortin menettelyn puitteissa puheenvuoroa, mutta meillä on nyt catch the eye-menettely. Ja pyytäisin teitä puhumaan maksimissaan minuutin. Soven. Hvala predsedujoča. Ženska v Evropski unii imamo v poprečju nižjo plačo kot... Kiitos puheenjohtaja mies, naisten palkat ovat alempia kuin miesten. Me altistumme kaikissa ikäryhmissämme köyhyydelle enemmän kuin miehet. Ja meillä on kotitöitäkin enemmän tehtävänä työmarkkinoilla. Näkyy, että naiset saavat sopimuksen, työsopimuksen vain siinä, siinä tapauksessa, että suostutaan olemaan tulematta raskaaksi lähimmän kahden kuukauden kahden vuoden aikana Mm, no, pienten äidit myöskin saavat huonommin työpaikkoja, koska työnantaja pelkää naisten jäävän kotiin lapsia, sairaita lapsia hoitamaan. Euroopan parlamentissakaan eh, naispuolista puhemiestä ole ollut kuin kaksi kertaa 25 vuoden aikana. Me, me haluaisimme komissiolta eh, jämäkän eh, tiedonannon, tiedonannon jossa Eh, jossa eh, halusimme tällaisen, eh, jossa tasa-arvoa asiaa ajettaisiin, mutta lopputuloksena oli hyvin laimea paperi. Tämä heijastelee sitä, että tämä mm, seikka ole komissaarilla järin tärkeä. Komission pitää tässä panna vauhtia rattaisiin. Kiitoksia. Kaputo, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puhemies. Tasa-arvo on vaikea toteuttaa, ilman sellaista strategiaa, joka poistaisi tai ainakin vähentäisi eriarvoisuutta yhteiskunnissamme. Politiikan pitää muuttua sellaiseksi, että katsotaan resursseja tasa-arvoisesti. Tämä on arvo, joka kaikissa perus, perustuslaissa on taattu. Se on perusarvo. Kaikkien politiikkoihin pitää saada mukaan tasa-arvopolitiikka ulottuvuus. Olen puhunut täällä jo usein siitä, että meillä on velvoite lähteä muuttamaan perustavanlaatuisesti ajattelutapaa. Tässä piilee myös kasvupotentiaalia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 No, no, es por desmerecer su presencia, que agradezco, pero merecíamos que... Kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä keskustelu. Jurva ei kuitenkaan ole paikalla. No, ei riitä, että komissio on esitellyt strategiassa ainoastaan työasiakirjan muodossa. Eriarvoisuus kasvaa hälyttävästi. Eurostatin mukaan yhdeksässä EU-maassa palkkakuilu on kasvanut. Tasa-arvoinstituutin mukaan yksi yhden suhteessa 25 miehen naiset ovat johtoasemissa. Ettekö usko, että tämä on kyllä hyvä syy sille, että annetaan tällainen strategia? On katsottava energiakysymyksiä ja myös muita kysymyksiä, mutta kyllä tasa-arvokin tällaista strategiaa tarvitsee. Me todella pyydämme teitä nyt laatimaan tasa-arvostrategian. Kiitoksia. Seuraavaksi Polchak paní předsedající myslím že tím realizujete v tom dobrém příkladu rovnost šancí nás eh, poslanců zde. Niin. Kiitoksia, että annoitte meille mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Ja toivottavasti, ja olisi hyvä, jos Jurovakin olisi ollut paikalla, eh, mutta tämä johtuu siitä, että hän joutui toiseen kokoukseen, jossa käsitellään tietosuoja-asioita. No, mitä tulee tähän nimenomaiseen kysymykseen, niin vaikuttaisi päivän selvältä se, että me kaikki voimme olla yhtä mieltä siitä, että miesten ja naisten tasa-arvo-ongelmat ovat edelleen totta ja se ei vetele. haluaisin viitata muutamiin huolestuttaviin seikkoihin. Yksi huolestuttava seikka on se, että tämä on jonkinlainen tabu ja sitä saisi puhua. Kiitoksia kovasti. Viimeinen puhuja on Tomasic. Olkaa hyvä. Žalosno je što smo 2016. još uvijek... Äh, niin, onko oikeudenmukaista vuonna 2016 tästä edelleen pitää jauhaa? Pitkästä taistelusta huolimatta naisiin kohdistuu edelleen äh, syrjintää ja erilaista äh, väkivaltaa äh, tästä nyt luulisi olevan kaikilla riittävästi valveutuneisuutta ja tietoa ja voitaisiin ratkaista nämä ongelmat. Mutta nyt olemme jämähtäneet status quo, koska e, keinot eivät ole tarpeeksi tehokkaita e, parlamentti ja komissio eivät vieläkään ole e, löytäneet keinoja, millä tavalla naisiin kohdistuvaa syrjintää voitaisiin rangaista tarpeellisesti. Ja, ja meillä on edelleenkin tällaisia erilaisia sukupuolikiintiöitä vaikka yritys, yritysmaailmassa eh, sen sijaan, että kampanjoitaisiin sen puolesta, että kaikki eh, yritysmaailman päättäjät sitten eh, muuttaisivat kantaansa. Teillähän nämä kaikki häiritsevät perheelämää, mikä tietysti entisestään vaikeuttaa naisten asemaa keskimäärin. Meidän pitää taistella kaiken voimin tätä vastaan. Kiitoksia. Näin saimme puhujalistan valmiiksi myös Catch the menettelyssä Ja nyt antaisin puheenvuoron komissaarille Andru Kaitissille. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puhemies. Hyvät jäsenet, kiitoksia panosteeks, pano, panoksestanne oli todella tärkeää saada kuulla teidän näkemyksenne ja ehdotuksianne. Tässä on kyseessä siis strategia, ja pohjalla meillä on siis vielä tämä strategia, joka oli käytössä vuonna 2010-2015 ja se pätee edelleen. Tarvitaan täytäntöönpanoja todellista, kentällä tapahtuvaa täytäntöönpanoja ja toimintasuunnitelmia. Nyt kun kaikilla jäsenvaltioilla on omat ohjelmansa ja toimintasuunnitelmansa, niillä pitää olla välineet käytettävissään ja strategia pitää toteuttaa kaikilla politiikan aloilla oman toiminta-alueeni Jourovan ja muidenkin komission jäsenten salkun alla. Eli meidän täytyy ymmärtää sukupuolten välistä tasa-arvoa omalta kannaltamme ja katsottava, miten näitä painopistealueita voidaan täytäntöön panna. Miksi ehdottimme sitten tällaista uutta puitetta vuosille 2016-2019? Tällä halutaan tehostaa sitä, että tasa-arvo toteutuisi entistä paremmin kaikilla tasoilla, alueelliselta tasolta EUn tasolle. Tarvitsemme parempaa koordinointia, parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja pitää kannustaa jäsenvaltioita toimimaan on 30 tärkeää avaintointa kaikilla identifioidulla viidellä alueella. Meillä on myös aika määräaikoja, joita tulisi noudattaa. Meidän täytyy todella kaiken keinoin katsoa, miten todellisesti, todellisella tavalla voidaan parantaa sukupuolten välisen tasa-arvon politiikkoja Strategioita on nähty, ne päättyvät, mutta jos katsotaan sitten täytäntöönpanoa, jää usein suuri kuilu strategian, sanahelinän ja todellisen tosielämän täytäntöönpanon välillä. On hienoa, että haluamme tehdä yhteistyötä, vaihtaa näkemyksemme, jatkaa keskusteluitamme mutta komission puolelta haluamme todella aktiivisesti parantaa tasa-arvoa. Kiitoksia kovasti, komissaari, tästä loppupuheenvuorosta. Ja nyt haluaisin jäsenille kertoa, että näin saimme tämän keskustelun